Se on julkilausumat valko koskevasta Euroopan unionin strategiasta. Kuten tavallista, annan ensin puheenvuoron neuvoston edustajalle. Herra varapääministeri Vondra, olkaa hyvä. E, e, niin, tilanne Valko-Venäjällä ja se, mitä meidän pitäisi tehdä ja millä tavalla me voimme auttaa. Epäilemättä tämä tulee olemaan neuvoston huomion keskiössä Tsekin puheenjohtajuuskaudella. Aloittaisin tässä myönteisellä huomiolla. Me olemme tyytyväisenä panneet merkille ne askeleet, joita Valko-Venäjä on ottanut menneinä muutamana viikkona mukaan lukien Freedom Movementin vapausliikkeen rekisteröinti, riippumattomien sanomalehtien toiminnan vapauttaminen Narodna tai Russia, no. Ja tämän lisäksi on myös parannettu joukotiedotusvälineiden vapautta internetin vapauttamisen kautta. Ja Etyjin konsultoinnilla parannetaan vaalejen järjestämistä. Tämä vastaa Euroopan unionin ilmaisemmin kriteereihin sen osalta, että pidetään kiinni tästä viisumikiellosta vapautetaan tämä, poistetaan viisumikielto. EU on ollut jatkuvasti yhteydessä valko viranomaisiin. Meidän täytyy tehdä huhtikuun alussa päätös. Ja me tulemme jatkuvasti käyttämään kaikkia poliittisia poliittisia kontakteja, kahdenvälisiä kontakteja, kontaktit mukaan lukien, jotta voimme rohkaista valko etenemään ongelmallisten asioiden osalta, jotka identifioitiin neuvoston johtopäätöksissä 13.10. Mitä tulee rohkaisumerkkeihin, merkkeihin, niin puheenjohtajavaltio aikoo järjestää vielä ulkoministeriön troikkakokouksen valko kanssa yleisten ja ulkoasioiden neuvoston kokouksen yhteydessä. Me jatkamme edelleen ihmisoikeusyleistilanteen ja perusoikeustilanteen valvomista valko erityisesti painottaen sääntely, ympäristöä, joukkotiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen kohdalla. Keskustelemme myös ja käymme tiedonvaihtoa useiden opposition edustajien ja muiden henkilöiden kanssa Valko-Venäjällä. Mainitakseni tässä vaikka Aleksander Vilinkivitsyn, Herra Kosulinin ja muut. valko kuten tiedämme, on yksi kuudesta itäisestä kumppanuusmaasta – joiden toivotaan tuovan myönteisiä kehitystrendejä itäiseen naapurustamme. Me aiomme aloittaa itäisen kumppanuuden huippukokoustasolla Prahassa toukokuussa. Ja tämä valittiin niin, että tämä kuuden kuukauden viisumiperiodikin päättyisi. Ja sitten kutsutaanko Lukashenkoa vai ei, tämä on asia, josta ei ole vielä päätetty. Me vahvasti uskomme siihen, että meidän täytyy toimia rakentavasti. Tämä on strateginen pakko. Me tietysti olemme realisteja edelleen, emme kohdata mitään dramaattisia muutoksia, mutta uskomme, että Lukashenko etsii Lukashenkon äh, tasapainoista suhteiden Moskovan luomis, luominen saattaa tuoda myönteistä mukana. Täytyy todella pitää asiat käsissämme. Ja yhteinen, yhteisten etujemme mukaista on käyttää tätä tilannetta hyväksemme niin, että voimme edelleen rohkaista demokraattista kehitystä Valko-Venäjällä. Rouva olkaa hyvä. Mr. President, Kiitos oikein paljon puhemies. Haluaisin todeta, että on todella hienoa saada puhua Valko-Venäjästä. Hyvin suurta myönteistä kehitystä on tapahtunut ja olemme siitä iloissamme. valko on tärkeä asia esityslistallamme, mutta ei vain sen takia, että se on yksi näistä maista, joka kärsii alueen rahoituskriisistä. Tämä on myös ainutlaatuinen tilaisuus meille todella aloittaa uudelleen suhteemme valko -Venäjään. Olemme nyt puolessa välissä tuo seuraamusten poistamisen kuusi kuukautiskaudesta, joka alkoi 13. lokakuuta. Tämä kausi loppuu 30 huhtikuuta ja nyt täytyy jo ensin arviointi tehdä siitä, onko valko mennyt oikeaan suuntaan ja voimmeko näin jatkaa tätä kautta ja myönteistä kehitystä valko suhtaan. Yleisten asioiden ja ulkoasuhteiden neuvosto oli hyvin selvä sen suhteen, että elokuussa aloitettu poliittisten vankien vapauttaminen on, sen on jatkuttava. Ja meidän täytyy nähdä kehitystä eri seuraavilla alueilla. Ei enää poliittisia vankeja tai pidätyksiä. Täytyy uudistaa vaalilakia. On edistettävä lehdistön vapautta. Kansalaisjärjestöjille täytyy antaa paremmat toimintaedellytykset. Kansalaisyhteiskuntaa ei saa vainota. Ja myös yhdistymisvapaus on taattava. Viimeisten kolmen kuukauden aikana on tapahtunut kehitystä, muun muassa kaksi suurta sanomalehti on saanut aloittaa uudelleen toimintansa ja lisäksi Milinkevitsin For Freedom vapausliike on nyt saanut rekisteröityä ja lisäksi nyt valko ja ODI keskustelevat 27. tammikuuta siitä, miten vaalijärjestelmää voitaisiin uudistaa. Tämä on siis, kehitys on ollut suora, kehi, suora vastaus siihen, mitä komissio marraskuussa pyysi, ja me olemme hyvin rohkaistuneita tästä tilanteesta. Täytyy kuitenkin sanoa, että jos haluamme siirtyä uudelle kaudelle suhteissamme ja jatkaa kieltojen lakkauttamista, niin täytyy varmistaa myöskin ulkomaisten toimittajien akkreditointi ja muu demokratian kehitys. Myös kansalaisjärjestöjen työskentelyolosuhteet on taattava ja kaikkien aktivistien aktivistit on vapauttava. Lisäksi meidän on saatava todisteita siitä, että rauhanomaisia mielenosoituksia voi järjestää vapaasti ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa pidätetyksi. Arvoisa puhemies, tämä on kuitenkin kaksisuuntainen tie, ja jos valko pystyy tähän edistykseen, niin on myöskin tärkeää, että me vastaamme samalla tavalla niin, että omaksumme merkittävän toimenpidepaketin. Komissio on jo ehdottanut seuraavia toimia mahdollisesti. Ensinnäkin teknisen vuoropuhelun laajentaminen, joka aloit, käytiin vuosi sitten energian siirtoalueista. Sitä voitaisiin laajentaa muille alueille. Sitten myöskin naapuruuspolitiikan välineen laajentaminen ja se, miten voidaan vastata uusiin taloudellisiin haasteisiin myöskin se, miten voidaan investointipankista myöntää lainoja Valko-Venäjälle. 26. tammikuuta Troika tapaa ulkoministeri Martinovin eh, yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston yhteydessä. Ja on sanottava hänelle, mitä EU todella odottaa valko ja mitä meillä on tarjottavanamme. No ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelun vahvistaminen. Tähän liittyen olen sitä mieltä, että on keskitettävä kaikki ponnistelut, jotta Valko-Venäjän parlamentaarin edustajien kanssa voidaan järjestää tapaamisia Minskissä. Myöskin viisumimenettelyjen helpottaminen ja palauttamissopimus ovat tärkeitä asioita, joita neuvosto työstää näissä asioissa valko on selvästi vielä edistyttävä, mutta me olemme valmiita komissiossa käynnistämään nämä uudistukset ja tukemaan, jos kunnollista edistymistä tapahtuu. Lopuksi, arvoisa puhemies, me haluamme, että valko voidaan antaa täysi mahdollisuus olla mukana itäisessä kumppanuudessa. Jos edistystä tapahtuu, niin voimme myöskin laajentaa tukeamme ja naapuruspolitiikkaa. Jos 13. huhtikuuta katsotaan, että merkittävää edistystä on tapahtunut, niin voidaan vahvistaa seuraamusten lakkauttaminen. Ja jos valko on kehittynyt myönteisesti, me olemme valmiita myös toimimaan vastaavalla tavalla ja avaamaan suhteitamme valko -Venäjään. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi ETPD-ryhmän nimissä edustaja Protasievic. Hän on Euroopan, uni- Euroopan parlamentti valko valtuuskunnassa mukana. Kaksi minuuttia. Missäs, pani premierze? Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvä varapääministeri. Me keskustelemme tänään Valko-Venäjästä ja syytähän on ilmeinen. Kolme kuukautta on kulunut siitä, kun poistimme sanktiot valko Ja nyt me haluamme antaa myönteisen, vaikkakin hieman varovaisen arvion muutoksista valko -Venäjällä. Olemme iloisia herra Melinkiewiczin vapauspuolueen rekisteröinnistä. Olemme iloisia myös siitä, että riippumattomien sanomalehtien on annettu toimia. Samalla pahoittelemme sitä, että poliittiset vangit, jotka vapautettiin viime vuonna, heille ei ole annettu takaisin heidän kansalaisoikeuksiaan ja jotkut heistä on asetettu kotiarestiin. Haluamme hyvin tiukasti todeta, että jos halutaan palauttaa normaalit suhteet Valko-Venäjään, niin Valko-Venäjän täytyy uudistaa vaalilainsäädäntöään ja sen täytyy taata joukkotiedotusvälineiden vapaus ja uudistaa rikoslainsäädäntönsä, jossa taataan se, että oppositiota ei vainota. Tämän vuoksi me rohkaisemme valko viranomaisia tekemään läheistä yhteistyötä Etyjin kanssa. Olemme iloisia edistyksestä, mutta me haluamme, että Valko-Venäjän viranomaiset tekevät kansainvälisen yhteisön asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä. Tämänpäiväisen keskustelun alaisena olevassa val- päätöslauselmassa haluamme vedota valko viranomaisen, jotta he eivät estäisi mediajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ja samalla me vetoamme neuvoston ja komissioon, jotta mutta ne helpottaisivat äh, viisumi, viisumin saantia valko ja jotta myös helpotettaisiin eri luontovälineiden äh, käyttömahdollisuuksia. Haluamme myös rahoittaa äh, itsenäisten radio- ja TV-asemien lähetyksiä ja haluamme taata Venäjän, Valko-Venäjän puolalaisjärjestön vapaan toiminnan. E, Kiitoksia. Ehditte juuri ja juuri puhua puheaikainen rajoissa. Seuraavaksi PCn nimissä edustaja Paletskis, kaksi minuuttia, kolme minuuttia. E, ačiū, pirmininkė, gerbiama komisarė. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, herra ministeri. On vanha englanninkielinen sanonta siihen, että mitä parempi puolustus, sitä paremmat suhteet naapureihin. Haluaisin, että muutamme tätä sanontaa. Meidän pitää puhua äh, Meidän täytyy muuttaa tätä sanontaa. Tällainen autoritäärinen toiminta on johtanut siihen, että valko on tullut Euroopan sairas mies. Maa on eristäytynyt, ja maa on jopa menettänyt paikkansa Euroopan neuvostossa. Viime vuonna saimme toivoa siitä, että EUn ja valko suhteet voisivat muuttua ja rikoksia voidaan vähentää, puolustusta alentaa. On käytävä keskustelua valko viranomaisten kanssa poliittisista vangeista ja voimme muistaa myöskin sanomalehtien vapauttamisen. Muistamme myöskin EUn lähetystön tulevan avaamisen tässä yhteydessä. Pilvet ovat hälvenemässä, vaikkakin useita ongelmia on vielä edessä päin. Protasevich aivan oikein mainitsi nuo edessä olevat ongelmat ja maan täytyy taloutta ja yhteiskuntaa radikaalisti uudistaa ja siten pitäisi voida helpottaa tavallisten ihmisten elämää. Myös EUn pitäisi mennä kohti molemminpyölistä ymmärtämystä ja ennen kaikkea meidän täytyy helpottaa tai alentaa kansalaisille viisumeista koituvia kustannuksia. Valokko-Venäjällä on suunnitelmia ydinvoimalan rakentamisesta ja se ei sijaitse kauin kaukana Lieton pääkaupungista Vilnasta. Myös muualla suunnitellaan samanlaisia voimaloita ja siksi näiden maiden on käytävä vuoropuhelua. Venäläisten on myös valvottava sitä, kuuleeko Minsk IEAn suositukset, eikä valko voida edistyä, jos tavalliset ihmiset eivät voi toimia normaalisti. Hallituksen täytyy alkaa keskustella opposition ja nuorisojärjestöjen kanssa. Euroopan parlamentti antaa suosituksia siitä, pitääkö tällaista politiikkaa jatkaa. Ja mulla, musta tapauksessa tämä on suuri pettymys kaikille. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä edustaja Oniszkiewicz. Kaksi minuuttia. Bardzo. Z Białorusi napływają nie zawsze... Kiitoksia, puhemies. No niin, valko tulee ristiriitaisia viestejä. Poliittisia vankeja on vapautettu kahta itsenäistä riippumatonta sanomalehteä saada, saa julkaista ja herra Milenkievicin For Freedom liike on rekisteröity, kuten Rovakomissio sen toi esille, mutta edelleen uhataan myös oppositioaktivisteja ja jotkut niistä, jotka on vapautettu vankilasta, heidän elämänsä on asetettu vapausrajoituksia kuitenkin ja useat sanomalehdet edelleen odottavat julkaisulupaa ja joillakin poliittisilla puolueilla on edelleen rekisteröitymisongelmia. Pappeja ja nunnia on karkotettu maasta ja kuoleman rangaistusta edelleen sovelletaan. Mutta meidän ei pitäisi aloittaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja valko parlamentin välillä. Meidän täytyy ensin tässä yksinkertaistaa ja halventaa viisumijärjestelyä valko-venäläisille. Meidän pitäisi myös rahoituksellisesti tukea instituutioita, jotka ovat tärkeitä kansalaisyhteiskunnan kannalta, eli siis kansalaisjärjestöjä, poliittisia puolueita ja riippumatonta mediaa. Meidän pitäisi myöskin ottaa Valko-Venäjän työlainsäädäntö, työoikeudet huomioon. Valtiooperaattorien lisäksi ei ole mitään pysyvää työtakuuta kenellekään, ja tällä on valtaisa vaikutus koko yhteiskuntaan. Itäinen kumppanuusaloite avaa uusia mahdollisuuksia kaikille tässä valko viranomaisille myös ja se auttaa tuomaan valko lähemmäksi läntisiä standardeja. Tässä täytyy käydä vuoropuhelua. UEN-ryhmän nimissä yksi minuutti, edustaja Czarnecki. Pani komisarz, pani przewodniczący. Rouva komission jäsen, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Nyt kolmen kuukauden ajan. Kolme kuukautta sitten hyväksyimme valko päätöslauselman ja tämä on hyvä, koska nyt on jo toinen päätöslauselma ja näin me sanomme, mitä tapahtuu maassa, joka on Puolan rajoilla, eli myös Euroopan unionin rajamaa. Onko valko demokratia riittävää? No ei varmastikaan, mutta emme voi silti kääntää selkäämme Minskille. Meidän täytyy jatkaa keskustelua Minskin kanssa demokratiasta ja ilmaisuvapaudesta, demokraattisista arvoista. Mutta meidän täytyy olla valko suhteen kärsivällinen. Meidän täytyy näyttää vihreää valoa. Meidän täytyy näyttää kansalaisille vihreää valoa, jotta voimme tuoda heidät lähemmäksi Euroopan unionia. Valkovenäläiset ovat eurooppalaisia ja valko kuuluu vanhaan mantereeseen. Se on osa meidän perintöämme. valko on taisteltava vähemmistöjen oikeuksien ja demokratian puolesta, mutta kenenkään ei pitäisi joutua Venäjän otteeseen. Tämä kertoisi mielikuvituksen puutteesta. Kukaan ei saa joutua Venäjän käsiin. Ja meidän täytyy valvoa sitä, mitä tyranni tekee niin, ettei oppositioedustajia vangita. Meidän täytyy tukea valko kansaa, jotta se ei jatkossa ole ainut ja viimeinen tyranni. Kiitoksia seuraavaksi vihreiden nimissä edustaja Horacek. Puolitoista minuuttia. zdravím české předsednictví pod vedením pana místopředsedy Aleksandra Vondia. Kiitoksia haluaisin toivottaa tervetulleeksi Tsekin edustajan Alexander Milinkivitsin ja muiden poliittisten vankien vapauttaminen on signaali avautumiselle, jonka valko venäjän hallitus on lähettänyt. Nyt täytyy saada selville, tarkoittaako tämä todellista muutostahtoa ja sitä, että suhteet EU-hun avattaisiin. Me toivomme, että valko löytäisi paikkansa Euroopassa ja me olemme jo kauan odottaneet sitä, että saataisiin suhteet taas hyvälle tolalle, mutta meillä on kuitenkin selkeät ehdot. Ennen kaikkea ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä ei päde ainoastaan ilmaisuvapauteen ja lehdistövapauteen, vaan koko sosiaalisen, poliittiseen ja yksityiselämään. Opposition edustajien eh, saamaa kohtelua ei ole unohdettu ja me seuraamme tilannetta erittäin tarkasti. Lokakuussa me päätimme eh, poistaa presidentti Lukashenkon matkustuskielon ja on tärkeää, että myös Valko-Venäjä omalta osaltaan sallii Euroopan unionin valtuuskuntien ja eurooppalaisten valtuuskuntien maahanpääsyn ja keskustelut opposition edustajien kanssa. Meidän kokemuksemme kertoo, että kaikki diktatuurit päättyvät joskus. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi QE-ryhmän nimissä haluaisin ottaa puheenvuoron edustaja Rovaalle. Yksi minuutti. Arvoisat naiset ja herrat, valko on viimeinen maa, jonka kanssa EUlla ei ole sopimusta. Lisäksi tämä täytyy saada loppuun mahdollisimman nopeasti. Testiaika on kulumassa loppuun. Valko-Venäjän demokratiaa täytyy edistää ja me toivomme, että EU pyrkii uusilla tavoilla normalisoimaan tilanteen. Tilanne täytyy nähdä ja laajemmassa kontekstissa. Kaikki tapahtuu aina globaalissa kontekstissa. Kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut hyvin paljon ja myös konfliktit voidaan mahdollisesti ratkaista. Myös valtasuhteet tulevat muuttumaan Yhdysvaltain valvaihdoksen myötä. Valko-Venäjä, Kaukasuksen alue, Moldavia vaativat eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Vaikka puhummekin ihmisoikeuksista ja vapauksista, niin tärkeimmät arvot ovat sotilasvoimat. Kiitoksia. Nyt meidän täytyy keskeyttää puheaikana päättyisi edustaja Belder. Olkaa hyvä. De wereldwijde financiële crisis zou aan Wit-Rusland voorbij. Kiitoksia puhemies. Maailmanlaajuinen finanssikriisi tulee myös Valko-Venäjän pyyhkii valko yli sitä koskettamasta. Presidentti Lukashenko antoi tämän ylimielisen lausinnon 2009 vuoden alussa. valko on rahoituskriisissä ja tarvitsee 11 miljardin dollarin velan ensimmäinen ensimmäistä oli tarkoitus devaluoida valko rupla kaksikymmentä prosentilla, mutta nyt valkovenäläiset pikkuhiljaa alkavat huomata, mistä oikein on kyse ja mitä on tekeillä. Euro on tällä hetkellä erittäin haluttu valuutta. Tuleeko tästä talouden heikkenemisestä kenties muutosvoima tai mahdollisuus uuteen sisä- ja ulkopolitiikkaan, se jää nähtäväksi. Jos ei ajatella tämänhetkisiä rahoitusongelmia, voitaisiin ajatella, että eikö tämä valtava, mahtava presidentti voisi muuttaa e, simuloidun integraation Venäjän kanssa e, simuloiduksi e, lähestymiseksi EU-hun. EUn pitäisi tasapainoisen strategian avulla eh, vastata tällaiseen ei-toivottuun skenaarioon Minskissä. EUn toimielinten tulee keskustella Minskin instituutioiden kanssa eh, sekä virallisten että ei-virallisten. Tämä teksti luetaan aivan liian nopeasti, jotta sen voisi järkevällä tavalla tulkata, sanoo tulkka. Sekwencji będzie pan poseł Roberto Fiore, dwie minuty. Siis Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole enää syytä jatkaa pakotteita valko kohtaan. Kyseessä on maa, joka elää samanlaisessa kriisissä kuin muutkin Euroopan maat, ja joka tapauksessa kyse on maasta, joka muutaman kuukausi sitten koki vielä 8 prosentin kasvua eikä estänyt ulkomaalaisia tai eurooppalaisia ostamasta alueita valkovenäläisten järjestöjen kautta tosin. No sitten uskonnon vapaudesta. Kardinaali Bertone oli hiljattain valko -Venäjällä ja valko ja Vatikaanin suhteita on voimistettu ja se on perustunut molemminpuolisiin kunnioittamiseen. Vaikkakin poliittisella tasolla on puhuttu joistakin vangeista, kyse on kuitenkin kolmesta poliittisesta vangista, jotka on vapautettu. Puhumme myöskin vaaleista, jotka eivät varmastikaan ole sillä tavalla vapaita kuin meillä länsimaissa, mutta varmastikin kaikki, voivat, kaikki ehdokkaat voivat televisiossa olla. Näinä viikkoina riippumattomilla lehdillä, muutamalla riippumattomalla lehdellä on mahdollisuus tulla levitetyksi. On Euroopan etu, jos me avaamme suhteita Valko-Venäjään. Valko-Venäjä on Venäjän ja Euroopan välillä ratkaiseva alue. Siellä on myös suuri katolistilainen vähemmistö. Ja näin ollen tämä maa on siis hyvin tärkeä strateginen kumppani muulle Euroopalle. On ristiriitaista, että puhutaan Turkin liittymisestä EU-hun, kun samanaikaisesti Valko-Venäjän suhteita rajoitetaan vain kumppanuuteen, vaikkakin se on paljon voimakkaampi meille. Kiitoksia. Ja keskustelu jatkuu seuraavaksi. Edustaja Dukas Oliomi, kaksi minuuttia. Belarus kapcsolatokban nehéz elmozdulni a holpontról. Az utóbbi idő valko ja EUn suhteet ovat joutuneet vaikeaan jamaan. Tässä on vaikeata tehdä mitään. Viime aikoina on tullut painostusta ulkopuolelta. Venäjän ja valko -Venäjän huononevat suhteet ja myös Venäjän öljykonflikti, kuten myös kansainvälinen rahoituskriisi, ovat vaikuttaneet tähän. Lukashenkon maa haluaa nyt Euroopalta jotain ja sen takia Lukashenko päästää muutaman vangin vapaaksi, rekisteröi kansalaisjärjestöjä ynnä muuta. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että hän haluaisi mukamas avautua Eurooppaan, mutta tämä on pelkkää silmänlumetta. Todellinen lähestyminen tarkoittaisi sitä, että Minsk avautuisi vielä paljon enemmän ja siksi on tärkeää, että EU todellakin käyttää ne mahdollisuudet, jotka sillä on käytettävissä, vaikka ne eivät olisikaan kovin suuret. Meidän on tärkeää painostaa poliittista tilannetta tuossa maassa ja siksi on tärkeää, millaista politiikkaa Brysselissä harjoitetaan. Kriittiset äänenpainot ja ehtopaketti, niitä täytyy valvoa ja vahtia tarkkaavaisesti. Meidän on oltava valppaina, sillä tuskin Lukashenko nyt perusteellisesti muuttuu. On tärkeää, että tuemme oppositiota ja tuemme kansalaisjärjestöjä. Myös uudistuksia tarvitaan, esimerkiksi lainsäädännöllisiä uudistuksia. Ajattelen erityisesti rikosoikeu- rikoslakeja sanomalehtien, sanomalehtilainsäädäntöä ynnä muuta. Demokraattisen prosessin edistämiseksi Euroopan parlamentin on yhä enemmän katsottava komission ja neuvoston suuntaan. Ja ne kokemukset tuolla alueella ovat osoittaneet, että ilman selkeitä ehtoja ei voida edistää demokraattista kehitystä. Silloin syntyy vain lumedemokratiaa. Ehdotukset, joita täällä on ollut, ovat rakentavia. Minä kannatan niitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia edustaja Pinjoa. Przede wszystkim chciałem... Kiitoksia puhemies, hyvä herra ministeri. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että olen erittäin iloinen, että tässä yöistunnossa meillä on paikalla varapääministeri Vondra. Tämä osoittaa hyvin selvästi sen, miten korkealla Tsekin puheenjohtajavaltion agendassa meidän kokouksemme ja valko ovat. Me analysoimme EUn valko strategiaa tänä päivänä ja analysoimme siitä strategiaa, että palauttaisimme normaalit suhteet tähän valtioon. Meidän pitäisi olla iloisia saavutetusta edistyksestä valko -Venäjällä. Ja mietinnössä me osoitimme, että olemme tyytyväisiä edistykseen. Minskissä on nyt EU-edustusto ja on monia esimerkkejä siitä, millä tavalla vapauksia on laajennettu Valko-Venäjällä, kuten esimerkiksi herra Mieninkiewiczin vapausliikkeen rekisteröinti on ollut mahdollinen. On myös mahdollista painaa itsenäisiä riippumattomia sanomalehtiä Valko-Venäjällä. Olen myös iloinen siitä, mitä valko ulkoministeri sanoi, äh, mitä EUn ulkoministeri sanoi äh, halusta tehdä yhteistyötä itäisen kumppanuuden osalta. Sitten Abhasiasta ja Etelä-Ossetiasta äh, kehityskulku on nyt myös myönteistä. Ja tämä on vastausta siihen, mitä me Euroopan unionissa olemme tehneet. Tämä on tapa vastata myönteisesti asioihin. Tietysti on huolenaiheita jäljellä. Ihmisoikeuksia edelleen poljetaan ja demokratia ei ole mitenkään ää, eurooppalaisessa sanan mielessä täyttä. Olen tyytyväinen siihen, mitä komission jäsen on tänään esittänyt. Olen tyytyväinen tähän toimintasuunnitelmaan. Olen yhtä mieltä siitä, mitä aiotte tehdä. Minun mielestäni sanktiot voidaan poistaa pysyvästi, jos valko jatkaa talouden uudistumistiellä ja poliittisten ja kansalaisvapauksien laajentamisen tiellä. Se, mitä me teemme, tulee myös edistämään ja helpottamaan näitä uudistuksia. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että näiden keskustelujen aikana neuvoston edustaja on aina paikalla, joten tämä ei ole mitään poikkeuksellista. Mutta me olemme tietysti iloisia, että varapääministeri Vondra on paikalla. Ja seuraavaksi sitten edustaja Portkanski minuutti. Pani panowie, pani Hyvät naiset ja herrat, arvoisa ministeri. EU- ja valko väliset suhteet riippuvat molempien puolten hyvästä tahdosta. Jos molemmilla osapuolilla on hyvää tahtoa, niin on myös kunnollista vuoropuhelua ja saisimme kunnollista naapuruutta, naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaa toteutettua. Tämä ei voi perustua määräyksiin ja kieltoihin, joten olen iloinen komission aloitteesta, joilla pyritään parantamaan valko suhteita. Valkovenäläiset ovat tehneet paljon suhteidemme parantamiseksi, kuten For Freedom-liikkeen rekisteröinti, se, että kaksi, kahta riippumatonta sanomalehteä voidaan levittää, ja myöskin kumppanuusaloitteeseen suhtauduttiin myönteisesti. Meillä on perusteltuja odotuksia, mutta myös valko on odotuksia ja monilla alueilla tarvitaan symmetriaa ja kumppanuutta. Jos me pyydämme valkovenäläisten viranomaisia lopettamaan lapsille ja opiskelijoille viisumeja, niin miksi ei sitten EU voisi helpottaa äh, viisumimenettelyä valkovenäläisten suhteen. Tämä on tärkeää monemmille alueille. Puhemies keskeyttää. Puheaikani on päättynyt. Olen pahoillani, mutta minun täytyy todella keskeyttää, keskeyttää teidät. Meidän täytyy pitää kiinni puheen ajoista. Yksi minuutti on yksi minuutti. Seuraavana puhuu Rouva de Lange we Spreken vanavond over het EU-beleid eh, e ten aanzien van eh, Wit-Rusland. Een beleid waarin... Kiitoksia puhemies. Mehän puhumme tällä hetkellä EU-politiikasta valko suhteen. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat tämän politiikan keskiössä ja minä haluaisin nostaa esiin yhden aspektin. Se on nimittäin lasten matkustuskielto. Muutkin teemat ovat toki tärkeitä, mutta minä keskityn tähän. Te varmasti tiedätte, että hyvin monet lapset olivat tuon voimalakatastrofin uhreja ja heitä vietiin sitten ulkomaille toipumaan tästä ydinvoimalakatastrofista ja sellaiset henkilöt, jotka syntyivät katastrofin jälkeen edelleenkin kärsivät muun muassa syövästä ja kilpirauhasongelmista ynnä muusta. 21 eri maassa ihmiset ottavat vastaan näitä lapsia tuhansittain, jotta nämä lapset voisivat toipua katastrofin seurauksista. Mutta Valko-Venäjä on kuitenkin kieltänyt näiden lasten matkustamisen ulkomaille EUn, Euroopan neuvoston ja meidän äh, Alankomaiden ulkoministerin, kuten muidenkin ulkoministerien painostuksesta, tämä lasten maasta poistumiskielto saatiin kumotuksi 21. saakka, mutta sen jälkeen se astuu taas voimaan, joten on korkea aika, että tämä poistumiskiellon lakkauttaminen saataisiin pysyväksi, jotta valkovenäläiset lapset ja heidän eurooppalaiset vastaanottavat perheensä voisivat kohdata Kaikkien jäsenmaiden pitäisi työskennellä tämän hyväksi eikä neuvotella erikseen, vaan yhdessä. Me vetoamme Tsekin puheenjohtajavaltion, jotta se neuvottelisi valko viranomaisten kanssa EUn laajuisesta eh, ratkaisusta tähän ongelmaan. Ja minä pysyin tässä puheajassa. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Mikko, puolitoista minuuttia. Austatud kolleegid, Valgevene e Euroopassa on dialogin kompromissi Hyvät kollegat, valko polku Eurooppaan on kompromissien ja vuoropuhelun polku. Viime päät, vuoden päätöslauselma korosti muutosten tarvetta. Joka tapauksessa ongelmia on edelleen olemassa ja niitä ei voida jättää huomiota. Mikään ei voi korvata demokratiaa. Euroopan parlamentin jäseninä me emme voi sietää oppositiojohtajien vainoa, ilmaisunvapauden ja median vapauksien rajoittamista ja kansalaisoikeuksien loukkaamisia. Yksikään demokratia ei voi toimia ilman vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Ja tämän vuoksi meidän täytyy tukea vahvasti sellaisia järjestöjä, joiden tavoitteena on tukea ihmisoikeuksia ja vahvistaa demokratiaa. Minä olen iloinen valko viranomaisten päätökseen hyväksyä vapausliikkeen rekisteröinti, mutta tämä on vain alkua. Sama pitäisi tehdä myös ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Nasha Vishna ja muiden kanssa. Voisin vielä mainita viisumikysymyksen. Viisumihelpotusjärjestelmä pitäisi saattaa valmiiksi. Tien Euroopan pitäisi olla auki. Viisumi, tiukat säännöt, niillä ei rangaista hallitusta, vaan kansaa. Meidän täytyy toivottaa tervetulleeksi Valko-Venäjän, Valko kansa. Edustaja Tomaszewska, minuutti. Panie przewodniczący, Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on keskustellut tästä diktatuurista valko ja moneen kertaan. Kansalaisten vähemmistöjen oikeuksia ei kunnioiteta ja puolalaisten liittoa ei myöskään ole tunnustettu. Kansalaisaktivisteja edelleenkin pidätetään heidän toimistojaan, tutkitaan ja riippumattomia toimittajia vainotaan edelleen. Kuitenkin hidasta muutosta tapahtuu. Vapausliike on voitu rekisteröidä, kahta demo- riippumatonta sanomalehteä voidaan vapaasti levittää ja painaa valko on suhtautunut myös suurella mielenkiinnolla itäiseen kumppanuuteen ja siihen osallistumiseen. Tämä antaa meille toiveita siitä, että kahdenväliset suhteet paranevat ja että komission ehdotukset saadaan täytäntöön pantua. Edustaja Berg, kaksi minuuttia. Given that external relations is one of the key priorities. Ulkosuhteet ovat yksi Tsekin puheenjohtajakauden avainprioriteetista ja Kysynkin, mihin hallitus aikoo ryhtyä, jotta voidaan helpottaa valkovenäläisten lasten matkustusta EU-maihin sairauksien parantamista varten. Minä pyysin, että tässä neuvotellaan yleiseurooppalainen sopimus niin, että valkovenäläiset lapset voivat matkustaa hoitoa saamaan mihin tahansa EU-maahan. Tähän lisäsimme kollegojen kanssa kohdan kymmenen parlamentin päätöslauselman tästä asiasta. Viime vuoden elokuussa valko hallitus sanoi, että se kieltää ulkomaiset vierailut, koska yksi lapsi kieltäytyy palaamasta takaisin vierailun jälkeen. Tänä jouluna tuli ryhmä lapsia Irlantiin, mutta monilla lapsilla on vaikeuksia saada viisumia. Monet irlantilaisperheet ottavat valkovenäläislapsia koteihinsa kesäisin ja aina jouluna. Olen iloinen valkovenäläisviranomaisten äh, päätöksestä väliaikaisesti poistaa tämä Tcherno, äh, matkustuskielto Tchernobylin uhreilta. EU täytyy edelleen painostaa asiassa niin, että voidaan EU-laajuinen sopimus saada aikaiseksi niin, että lapset voivat matkustaa kaikkiin EU-maihin toin asian esille myös teidän kanssa, rouva komission jäseni vastauksessa kirjeeseeni sanoit, sanoitte, että tästä on esitetty huomio kaikille ö, tahoille ja Minskin EU-edustustoon ja joulukuussa myös otettu asia Minskissä esille. Haluaisin kysyä teiltä, onko mitään, teillä mitään päivitettävää EUn ponnisteluihin poistaa tämä tämänhetkinen matkustuskielto? Sylvester Frust, jedna minuutta. Yksi minuutti, Pani przewodniczący. Arvoisa ministeri, komission jäsen, arvoisa puhemies. Olemme valmiita aloittamaan vuoropuhelun valkovenäläisten ja sen viranomaisten kanssa. Tässä mennään oikeaan suuntaan. Puheenjohtajavaltio Tsekki ilmoitti tänään, että se aikoo tavata tässä kuussa valko edustaja. Olen tyytyväinen kuullessani, että teemme yhteist- voimme luottaa valko yhteistyöhön itäisessä kumppanuudessa. Meidän pitäisi olla huolissamme tavallisista valko kansalaisista, esimerkiksi viisumipolitiikan osalta. On korostettava sitä, että valko on vakaa ja luotettava kumppani esimerkiksi EUn kaasutoimitusten suhteen. On aloitettava äh, rakentava vuoropuhelu, kehitettävää kahdenvälistä vuoropuhelua ja kunnioitettava ihmisoikeuksia ja demokratiaa. do sali zgłosiło się pięciu posłów. Jako zabierze głos. Seuraavaksi meillä on viisi puheenvuoroa ilman puhujalistaa. Ensi Plesinska, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Toivottavasti tulette herra Vondra olemaan usein otteeseen täällä keskuudessamme vielä. Vaikka valko onkin ottanut monia myönteisiä askeleita eteenpäin, meidän täytyy edelleen kommunikoida ystävämme Milinkevitsin ja opposition kanssa. E- EU tukee taloudellisestikin valko mutta tähän pitäisi liittyä erityis vaatimuksia ja ehtoja, ja yksi niistä on median vapaus. Median täytyy pystyä toimimaan laillisesti maassa ja julkaisemaan sanomalehtiä. Myös poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen pitäisi saada enemmän vapautta, koska tämä vapaus on demokratian avain. Tämän päivän keskustelua osoittaa meille, että me haluamme kaikki demokraattisen valko jossa Lukashenko ei ole vallassa. Me haluamme Äh, Arvoisa puhemies, vuosia suhteet ovat olleet monimutkaiset ja nyt näyttää siltä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Muun muassa milinkevitin liikkeen tunnustaminen ja nyt on ensimmäinen mahdollisuus keskustella Etyjin ja odihrin suosituksista. Tie on kuitenkin pitkä. Kuitenkin nyt EUn ja valko välissä on uudelleen suhteet alettu lämmittää. Valtuuskunta on, meillä on ollut ongelmia valko kanssa ja toivomme, että tämä on vain huono muisto menneisyydestä. Komissio ja neuvosto ovat sitoutuneet toimiin ja muun muassa oleskelulupa sääntöjä täytyy tarkentaa. Usein näiden vuosien aikana valko on suhtautunut näihin asioihin teennäisesti ja, äh, ja näihin lapsiin, joita on lähetetty ulkomaille, tarvitaan apua ja solidaarisuutta. Jedna minuta. Seuraava puhuja yksi minuutti. Stimată doamnă comisar Ferrero Valdur, domnule Vondra, domnule președinte, Arvoisa komission jäsen Ferrello Valler, arvoisa puheenjohtajavaltio, hyvä puhemies. Minä olen iloinen komission julkilausumasta ja haluan sanoa, että olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy valvoa Lukashenkon toimia erittäin valppaasti pitkällä tähtäimellä eh, tulevaisuuden valko ajatellen Lukashenkon jälkeen meidän täytyy työskennellä, jotta tämä tulevaisuus olisi menestyksikäs ja meidän täytyy olla älykkäitä ja tämän täytyy olla ei ainoastaan Minskin hallitukselle suotuisa, vaan ennen kaikkea valko kansalaisille. Me olemme huomanneet historian ansiosta, että usein tilanne on suosinut diktatuureja ja tällä hetkellä meidän pitäisi EUn sisällä tutkia tilannetta ja myös matkustaa maahan ja työskennellä, antaa heille mahdollisuus työskennellä täällä ja oleskella täällä jonkin aikaa, jotta voisimme helpottaa siirtymistä demokratiaan tuossa maassa. Haluaisin sanoa herra Fiorettille, se, että ehdokkaat esiintyvät televisiossa vaalikampanjan aikana, ei sillä ole merkitystä. Äänestystulos merkitsee. Edustaja Hyvä komission jäsen, ministeri, hyvät naiset ja herrat. Kaikki tässä salissa haluavat, että Valko-Venäjä kunnioittaa ihmisoikeuksia, ilmaisuvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeusvaltion periaatetta – me haluamme lopettaa kansalaisten ja kansallisten vähemmistöjen vainoamisen. Tämä tie on pitkä eikä sitä saada vietyä loppuun ihan lähitulevaisuudessa. Meidän on kuitenkin edistettävä eurooppalaisia arvoja. valko politiikka ensimmäisen kauden aikana oli katastrofaalinen. Toivottavasti tulevaisuudessa politiikka on parempaa. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa, koska 2008 parlamentin vaaleja ei voitu Lukashenkan takia täysin reilusti viedä läpi. Tarvitsee lisätä kontakteja valkovenäläisten ja eurooppalaisten kansalaisten välillä ja tarvitaan erityisiä ohjelmia valkovenäläisille nuorille am în față trei propuneri de rezoluție, cea din 20... Minulla on edessäni kolme päätöslauselmaehdotusta toukokuulta, lokakuulta ja tammikuulta. Ja tässä me näemme kehityksen Euroopan unionin julkilausumien suhteen valko kohdalla. Minä kannatan kaikenlaisia päätöslauselmia, jotka voivat edistää demokratiaa jossain valtiossa ja vieläkin suuremmalla syyllä, jos kyseessä on nimenomaan valko -Venäjä. Minun mielestäni minä uskon, että me voimme tehdä näin voidaksemme tukea avoimuutta, transparenssia, joka on välttämätöntä valko positiivisen kehityksen kannalta. Kaksi asiaa on välttämätöntä, nimittäin kypsyys. Meidän täytyy antaa valko kansalaisille mahdollisuus tulla helpommin EUn alueelle, päästä kontaktiin meidän arvojemme kanssa, jotta he voisivat nähdä, mitä EU täsmälleen ottaen on ja mitkä sen arvot ovat ja sen puolustamat arvot ovat. Ja on myös erittäin yksinkertainen ele, jonka presidentti Lukashenko voisi tehdä, nimittäin se, että että äh, äh, valko tulisi maa, jossa ei olisi poliittisia vankeja. Kiitos. Kiitoksia. Näin olemme päässeet tässä keskustelussa öö, melkein loppuun. Parapääministeri Vondra, teillä on vielä puheenvuoro. Arvoisa puhemies, pyrin tiivistämään tämän neuvoston puolesta. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että keskustelu on mielenkiintoista. Keskustelemme sisällöstä ja tämä vaikuttaa tulevaan työhömme hyvin paljon. Haluaisin korostaa sitä, että neuvosto arvostaa aktiivista sitoutumista ja mielenkiintoa, jota Euroopan parlamentti on osoittanut valko kohtaan. Tämä on erityisen hyödyllistä, jotta voimme säilyttää ihmisoikeuksissa painostamisen ja myöskin sen vuoksi, että emme menetä strategista lähestymistapaamme. Ja haluaisin myöskin kiittää erityisesti puolalaisia parlamentin jäseniä, Protasiewicz, Sönskiewicz, Pinior ja muut. Me kyllä kuuntelimme näitä huomioita tarkasti. Nyt kolme huomiota tähän loppuun. Ensinnäkin viisumimaksuista, jotka monet teistä mainitsivat. Puhuttiin myös ongelmista. Me olemme niistä hyvin tietoisia ja me puhumme myöskin, olemme puhuneet viime vuoden aikana kansallisesta kapasiteetista. Haluan olla tässä, esittää tämän selkeästi. valko on osa Eurooppaa ja me tiedämme, mitä ongelmia valkovenäläisillä on ollut viisumimaksujen takia. Tämä myöskin jatkaa Tsekin toimia, jotta kansojen välisiä yhteyksiä voidaan tiivistää edelleen. Ja puheenjohtaja valtio pyrkii myös siihen, että jäsenvaltiot panevat nykyiset säännöt paremmin. Jos dynamiikkaa vahvistetaan, niin vähitellen saamme valko kunnioittamaan perusoikeuksia ja demokratiaa, ja tällöin maa voi osallistua itäiseen kumppanuuteen ja Euroopan naapuruspolitiikan. Tällöin voidaan vuoropuhelua harkita viisumiasioissa. Sitten lapsia koskeva kysymys, jonka osa teistä toi esille. Va- vakuutan, että jatkamme painostusta. Puheenjohtajavaltio Tsekki tuki Ranskan toimia tähän suuntaan, kuten se, mitä viime vuoden joulukuun kolmas päivä tehtiin. Väliaikaisesti lopetettiin presidentin taso, pakotteet ja myöskin päästiin joulukuun, joulukuun alussa Irlanti ja Valko-Venäjä pääsivät sopimukseen siitä, että katastrofien uhreiksi joutuneet lapset voivat jatkossa paremmin hyötyä avusta. Tämä on edistystä. Puheenjohtaja valtio Tsek kaikki pitää tätä asiaa jatkossakin tärkeänä ja toteutamme EUn puolesta kaikki tarvittavat toimet ja me jatkamme yhteyksiämme Minskin viranomaisiin. Ja viimeinen huomio. Tulevina kuukausina pakotteasiaa tarkastellaan uudelleen ja valko on edelleenkin tärkeänä asiana esityslistallamme. Kuten 28. syyskuuta hyväksymänne päätöslauselma sanoi, muun muassa vaalien suhteen meidän täytyy jatkaa tukea ja teidän täytyy jatkaa tukea. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen huomannut, että varsin suurella enemmistöllä on sama kanta kuin komissiollakin. Itse asiassa me olemme tarjonneet valko mahdollisuuden lähentyä Euroopan unionia Euroopan naapuruuspolitiikan kautta. Me olemme tarjonneet periaatteessa tällaisen varjotoimintasuunnitelman ja mahdollisuuden oikealla hetkellä liittyä kumppanuusohjelmaan kun olosuhteet ovat oikeat. Nyt haluaisin vastata muutamaan erityiskohtaan, jonka toitte esille. Ensinnäkin rahatalouskriisi. talouskriisi Valko-Venäjä on varsin hyvin pärjännyt rahoituskriisissä ja öljyn ja kaasun hinnan noustessa. Osittain sen vuoksi, että se on rajoitetusti integroitunut kansainväliseen talouteen ja toiseksikin siksi, että se on saanut Venäjältä ja Venezuelalta lainoja. Mutta nyt sen on täytynyt pyytää IMFltä 2,5 miljardin euron lainaa ja mukana tässä on sitten valuutan devalvaatio, jotta voidaan vastata globaalien hintojen kielteiseen vaikutukseen. Ja koska teollisuus on varsin rakentumatonta, niin me odotamme, että kielteinen suuntaus jatkuu ja tällä tulee olemaan seurauksena sitten kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Olette aivan oikeassa, siis tällä on suuria vaikutuksia ydinvoimalla ja turvallisuuskysymyksistä sanoisin, että teknisessä vuoropuhelussamme energiasta valko kanssa me kiinnitämme erityishuomiota varmistaaksemme sen, että maa kunnioittaa kansainvälisiä turvallisuusstandardeja. Täytyy sanoa, että me olemme nähneet valko tekevän hyvin aktiivista yhteistyötä IAEn kanssa Viinissä ja se on ollut huomattavan avoin antaessaan komissiolle prosessista tietoja. Haluaisin vielä myös palata viisumimaksukysymyksiin. Kuten sanoin johdannossanne, johdannossani tiedätte, että me olemme tietysti valmiita antamaan oman panoksemme neuvotteluille heti, kun jäsenvaltiot ja tässä suuntaan katseeni neuvosto neuvostoon ovat antaneet oman kantansa siitä, millä tavalla asia hoidotaan niin, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus liittyä tähän kokonaisviisumi ja uudelleen maahantulojärjestelmän. Kun herra Mengarelli, varapääjohtaja, niin vieraili Minskissä, niin voin kertoa, että tämän asian osalta nyt ei ole tällä hetkellä mitään uutta ilmassa. Voin vain sanoa, että viisumin maksujen ja lasten viisumien osalta tämä on erityiskysymys, joka ikuisen jäsenvaltion tapauskohtaisesti päättävä. Meillä ei ole mitään yleissopimusta vielä ja tästä pitäisi komissio vielä neuvotella. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitokset teille, Rova komission jäsen, ja haluaisin kertoa nyt parlamentille, että olen saanut viisi päätöslauselmaesitystä eri poliittisilta ryhmiltä eli te e e ryhmältä PSEltä, ALDElta, Vihreiltä, UEN-ryhmältä. Ja äänestykset näistä järjestetään huomenna. Keskustelumme tästä aiheesta päättyi tähän ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka on neuvoston ja komission julkilausumat. Aiheena heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron varapääministeri Vondralle neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Kuten tiedätte, Srebrenican joukomurha oli kamala rikos. Yli 8000 bosnialaista Srebrenitsan ympärillä tapettiin. Ja tämä oli yksi pimeimmistä hetkistä Bosnoja Herzegovinassa, entisessä Jugoslaviassa ja Euroopassa kokonaisuudessaan. Epäilemättä tämä on pahin kamaluus Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen kun asia tarkastellaan näin jälkikäteen, niin olisi voitu aiemmin toimia paljon paremmin. Srebrenica on kansainvälisen yhteisön mukaan lukien EUn yhteinen virhe. Tämä on suuri häpeämme ja suuresti pahoittelemme tätä. Meidän moraalinen, inhimillinen ja poliittinen velvoitteemme on varmistaa, että Srebrenicaa ei koskaan enää tapahdu. Neuvosto ilmaisi toistuvan tuomionsa tapahtuneille rikoksille ja ilmaisi ottonsa myötätuntonsa uhreille ja perheenjäsenelle. E, neuvosto muistutti YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmista